στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της 22 Τετάρτου 2010 έχουν διανεμηθεί. Istunnon pöytäkirja on jaettu. Onko teillä kommentteja siihen? Jos ei ole kommentteja, niin pöytäkirjat on näin hyväksy. Minulla on kaksi ilmoitusta. Ensinnäkin seuraava. Voisin ilmoittaa kollegoille siitä, että tämän päivän istunnon aikana täällä salissa on joitakin teknikkoja, jotka tuovat mukanaan erityisiä laitteita tänne saliin. Teknikot tulevat tekemään elokuvan tästä keskustelussa, joka käydään äänestyksen yhteydessä. Tämä liittyy elokuvaan, joka on tekemässä parlamentin toiminnasta. Ja, ja tämä tulee näyttelyyn, jossa kerrotaan parlamentin työstä uudessa vierailijakeskuksessa, joka on, tulee tänne Brysseliin. Minulle on vakuutettu, että tekniikot tulevat olemaan hyvin diskreettejä, eivätkä millään tavoin häiritse istun, istunnon kulkua. Haluaisin nyt jo pyytää teitä ymmärryksestä. Ja toinen asia, kansanpuolen ryhmältä olen saanut nimityksistä parlamentin valiokuntiin. Lista näistä nimityksistä tullaan liittämään tämän istunnon pöytäkirjaan. Jos ei ole huomautettavaa pöytäkirjan hyväksymiseen, nämä nimityksetkin katsotaan hyväksytyiksi. Hyvät kollegat, ryhmien kanssa sovitun mukaisesti ehdotan seuraavia tarkistuksia esityslistaan. Keskiviikkona tänään käydään yhteinen keskustelu kahdesta mietinnöstä, joiden laatia on herra Mendes ja Vigo, jotka koskevat parlamentin kokoonpanoa. Tämä tulee olemaan ensimmäinen asia, joka käsitellään. Toinen asia tulee uusi kohta, joka on neuvostina komission lausunnot euroalueen valtioiden ja hallitusten päämiesten huippukokouksesta, joka pidetään 7. toukokuuta. Tähän ei liity päätöslausemaa. Tämä tulee olemaan kohta kaksi esityslistalla. Vain yksi puhuja ryhmää kohti ilman menettelyä ilman puhujalistaa. Kolmanneksi neuvoston ja komission lausunnot, jotka liittyvät sähköajoneuvojen standardisointiin, on muuttunut. Komission neuvoston lausunnoksi sähköautoista. Prodin mietintö, joka on suunniteltu tänään siltävän lyhyesti, tullaan siirretään huomiseksi, jolloin siitä sitten äänestetään. Ja sitten muutokset, jotka koskevat torstaita. Ensinnäkin äänestys herra Moreiran mietinnöstä, joka koskee esitystä parlamentin neuvoston päätökseksi, joka koskee makrotaloudellista apua Ukrainalle. Tämä äänestys lykätään toukokuun toiseen täysistuntoon. Toiseksi äänestys päätösmaisityksestä, joka koskee komission asetusluonnosta jossa lyödään lukkoon suuntaviivat, jolla mitataan äh, tasausmaksuja äh, välitys siirtoverkkojen äh, hallintojen osalta sekä yhteisestä ratkaisusta näiden osalta tullaan, säätelykeksi tullaan poistamaan listalta. Tuleeko tähän kommentteja? Jos ei ole kommentteja, niin nämä muutokset hyväksytään. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, No niin, näin siis esitystä on löyty lukkoon. No niin, hyvät kollegat, on vielä yksi esitys, joka koskee muutoksia äänestykseen tänään. Eilisen puhemies Busekin ja pääministeri Zapateron tapaamisen jälkeen sovittiin, että vuoropuhelu korkeimmalla istunnallisella tasolla käynnistyisi välittömästi yhteydessä menettely teknisiin kysymyksiin, jotka liittyvät vastuuvapauden myöntämiseen neuvostolle. Tästä syystä puhemiehistö ehdottaa, että tämän asian käsittely lykätään seuraavaan istuntojaksoon. Onko tähän kommentteja? Εφόσον βλέπω ότι υπάρχουν παρατηρήσεις, θα ανοίξω τη διαδικασία για ένα ομιλητή υπέρ Näyttää olevan kommentteja, joten avaan keskustelun yksi puolesta, yksi puhuja, voi puolesta, yksi puolesta vastaan, kun haluaa puhua esityksen puolesta. Kuka haluaa puhua esityksen puolesta? Herra Schulte. Ja, ich... Äh- puhemies. Kiitoksia. Äh, puhemies, Ennen tätä Pusikin ja Sabatorisin tapaamista olen kuullut siitä ja lähden siitä, että neuvoston vastuuvapaudessa nämä kiistanalaiset kohdat meidän ja neuvoston välillä ovat niin herkkäluonteisia, että jatko keskustelu on varmaankin järkevää. Uskon, että se, mitä täällä päätämme, päättäisimme neuvoston vastuuvapauden lykkäämisestä, on hyvin pitkälle menevä asia sen vuoksi olemme keskustelleet tänään vielä kerran ja sanoneet, että jos kaikki mahdollisuudet on siinä, että avoinna olemat kysymykset, että niihin voidaan vastata parlamenttia tyydyttävällä tavalla, niin tätä mahdollisuutta pitäisi käyttää. Tämä olisi ehkä tarjous neuvostolle saada aikaan luottamusta, ei pelkästään vastuuvapautta koskien, vaan muitakin asioita koskien. Sen vuoksi voimme hyväksyä tämän ehdotuksen. Ένας ομιλητής κατά, ο κύριος Στάες. Kiitoksia puhemies. Arvon kollegat, minä kuulin kyllä mitä herra Schulz sanoi. Minä olen talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtaja ja itsekin olin paikalla epävirallisissa keskustelussa neuvoston kanssa mietintö, jota nyt halutaan siirtää tuonemmaksi, sai enemmistön äänestyksessä taakseen. 37 puolesta nolla tyhjää, nolla vastaääntä. Se hyväksyttiin yksimielisesti valiokunnassa. Neuvoston kanssa käytiin epävirallisia neuvotteluita, että sopimuksen olisi päästy. Neuvosto kieltäytyi hyväksymästä sopimusta. Yksi ainoa syy on tähän lykkäämiseen. Mikäli neuvosto nimittäin nyt suoraan toteaisi meille, että se on valmis toimittaa meille kaikki asiakirjat, jotka olemme vaatineet, ongelma olisi ratkaistu. Kyse on lainsäädännöstä. Meidän täytyy omien sääntöjemme mukaan ja varanhoitosaitoksen mukaan antaa vastuuvapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuuvapaus täytyy antaa ennen 15. päivää toukokuuta N plus 1 säännön mukaisesti. Kyse on vuoden 2008 talousarviosta, joten 2010 vuoden toukokuun puoliväli mennessä vastuuvapaasta työnantaja. Seuraava täysistunto on vasta toukokuun 17. päivää. Mikäli emme huomenna äänestä, silloin me loukkaamme omia varanhoitoasetuksemme säännöksiä ja tämä olisi erittäin huonoa hallintoa. Esittelijä Sanetski on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitoksia, puhemies Kuudetta vuotta olen Euroopan parlamentissa ja hyvää, hyviä tapoja en halua kenellekään opettaa, mutta tässä varmaan tässä tärkeässä asiassa on varmaan paikallaan kysyä myös esittelijältä kantaa. Haluaisin muistuttaa meille kaikille, että meidän parlamenttimme jo tällä toimikaudella viime vuonna vasta marraskuussa antoi neuvostolle vastuuvapauden vuodelta 2007. Voidaan siis sanoa, että neuvosto jälleen kerran ei esitä asianmukaisia asiakirjoja. henkilökohtaisesti minua harmittaa, että 2008 vuodesta saimme asiakirjoja, tai kun pyysimme 2008 vuodelta, saimme asiakirjoja vuodelta 2007. Ei siis ollenkaan se, mitä odotimme. Mutta kompromissin ihmisenä, siitä meidät on tunnettu, haluaisin antaa neuvostolle eräänlaisen mahdollisuuden. Ja ehkäpä se onkin viimeinen mahdollisuus siihen, että neuvosto valmistelisi kunnolliset asiakirjat. Ja tämä herrasmiesasiasopimus äh, pidettäisiin yllä. Olen siis sen puolesta, että poikkeuksellisesti vielä antaa Kaksi-kolme viikkoa vielä neuvostolle. Ja sitten niin kuin herras taas sanoi, niin silloin on äänestys viimeistään kesäkuussa. Niin, kiitos. Kuka on puolesta? Että lykätään asiaa vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt jatkamme sitten äänestyksellä. Ensin... Onomastiki klisi. Ensimmäisenä täällä on Garcia Margallo Marfilin mietintö nimenhuuto äänestyksenä. Kyse on äh, arvonlisäverotuksen alalla tapahtuvasta petosten torjunnasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty selkeästi. Onnittelen esittelijää. Siirrymme nyt äänestämään kassamietinnöstä, joka liittyy laskutussääntöihin Sinun kun on kyse yhteistaloudellisesta verojärjestelmästä. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on selvästi hyväksytty niin ikään ja onnittelut jälleen kerran esittele. Kolmas mietintö on Speronin mietintö. Kyse Milos Alfred Lansdorfin parlamentaarisen koskemattomuuden pidettämistä koskevasta pyynnöstä. Tämäkin äänestetään koneellisesti, tai pikemminkin käsin nostamalla puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Esitysistä mukaan edessämme on nyt herra Czarneskin mietintö, joka liittyy vuoden 2008 vastuuvapautta, yleinen talousarvio ja tuomioistuin. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrymme Erenkin Czarnetskin mietintöön. Kyseessä on vastuu vapaus 28 tientarvostuomioiston puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Czarnetskin mietintö oikeusasiamiehen vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Czarnetskin mietintö tietosuojavaltuutettuun vastuuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kiitoksia esittelijälle. Sitten Rova Mathieu mietintö, vastuuvapaus 2008. Euroopan unionin käännös keskuussa puolesta. Tai nimenut äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Sitten Rova Matthew mietintö edelleenkin kyseessä on vastuuvapaus CDFOPille. äänestyksenä. äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Ruvaama mietintö edelleenkin. Kyseessä on vapaus 2008 yhteisön kalastusvalvontavirasto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Foforias. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rova Mathieu mietintö, vapaus 2008, Euroopan jälleenrakennusvirasto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rova Mathieu mietintö edelleenkin vastuu vapaus 2008 Euroopan ilmailujen turvallisuusvirasto nimenhuuta äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Rova Mathieu mietintö, vastuuvapas 2008, tautien ehkäisy- ja valvontavirasto. nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Rouva Mätiön mietintö edelleenkin vastuuvapaus 2008 Euroopan kemikaalivirasto. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hyväksytty. Seuraava Rova Mätiön mietintö vastuuvapaus 2008 Euroopan ympäristövirasto. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mathieuin mietintö. Vastuuvapauskaus 28. Elintarviketurvallisuusviranomainen. Nimenhuutoäänestyksenä. Tähän on tehty oikaisu myöskin italiankielisen versioon. Tämä vain huomautuksena äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Rova Mathieu'n mietintö, joka liittyy vastuuvapaten 2008. Kyse on huumeiden vastaisen viraston vastuuvapaudesta Nimenomaan äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Εγκρίνεται. Έκθεση κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμακευτικών. mietintö, eli virastoa vuodesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mathen mietintö, joka koskee, päästötä vastaantoa, joka koskee meriturvallisuusvirastoa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Matthewn mietintö, joka koskee eurooppalaista verkostoturvallisuutta. Nimenhuuto Äänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hatjun mietintö, joka koskee Nimenhuuto äänestys, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mietin, Mathion mietintö koskien Euroopan koulutussäätiön vastaavalta Äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Matthewn mietintö koskien Euroopan työturvallisuusvirastoa. Nimenhuutto alkaa. Nimenhuutto alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt se on mietintö, joka koskee Euratomia. Äänestys alkaa. päättyy hyväksytty. Miten koskee Äänestys päättyy. Εγκρίνεται. Έκθεση της κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή της Euro... Μάθιουν mietintö, mietintö koskee Eurojustia. Nimenut äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Matthewn mietintö, joka koskee ihmisoikeusviraston vastuvapautta nimenhuunto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mätyön mietintö, joka koskee Frontexia. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Matthewn mietintö koskee Eurooppalaista viranomaista koskee GNSS-valvontaa. Nimenhoitoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Matthewn mietintö, joka koskee itse ja äh, fuusioenergia hanketta. Nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Matthew mietin, joka koskee Cesar. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyttyä. Niin. Onnittelut esittelijälle. ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφορία της έκθεσης του κυρίου Σίμψον σχετικά με το... Ja nyt esitystä mukaan äänestämme Simpsonin mietinnöstä, joka koskee kuljettavia painelaatteita. Tarkistus 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Järjestämme kohta kohdistuna muusta puolesta. Muutosta esityksestä kuka puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja äänestys. Se, että Siis tämä ongelma oli se, että sanoin, että tämä toinen kokonaisuus raukesi, joten se oli ongelma äänestyksessä. No niin. Tämä toinen kokonaisuus raukesi ja nyt äänestämme muutetusta esityksestä. Kuka on sen puolesta? Erinomaista vastaan. Tyhjää. Lainsäädäntövelvoima esitys. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. No niin, ja onnittelut esittelijälle. Ja nyt siirrymme herra Lightfriedin mietintöön, joka koskee ilmailun turvamaksuja. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää uusitaan, siis tarkistus 46, koneellisesti äänestys alkaa. Πέρας Suljettu. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 45. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja nyt äänestys siis päättyy. Hylätty. Äänestämme muutetusta esityksestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja äänestys lainsäädäntöpäätelmän esityksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Esistön mukaan nyt äänestämme Brian Simpsonin mietintöstä, joka koskee yhteissuuntaviivoja Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Tarkistukset 1 ja 2 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuuto äänestyksellä tarkistus numero kolme. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. hylätty. Ja nyt äänestämme muutetusta esityksestä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Lainsäädäntöpäätösmän esityksestä nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kirju. Esitystä mukaan siirrymme nyt äänestämään herra Kirilovin mietinnöstä. Kyse on aluekehitysrahasto, sosiaalirahasto ja kohesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä, tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisen ja tiettyjen varanhoidon koskevien säännösten osalta. Täällä on joitakin valiokunnan tekemiä tarkistuksia. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty koko tämä ryhmä. Sitten tarkistus 19. Nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 23 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 18 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin ollen äänestämme näin muutetusta ehdotuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten äänestämme lainsäädäntöpääs- lainsäädäntöpäätösosamisesityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin ollen onnittelen esittelijää. Esityslistan mukaan seuraavana äänestämme Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä olevien toimineiden päätöksentekomenettelyihin, toimineiden päätöksentekomenettelyihin tarkastus yksi on vedetty pois. Suokaa anteeksi. Kuka halusi puheenvuoron? Siis ja της Αποσύρωμε λοιπόν την τροπολογία μας έχοντας απόλυτη και βάσιμη pepitisi ότι... Niin haluaisin tarkistaa, että tämä tarkistus on vedetty pois. Se on todellakin vedetty pois, koska olemme vakuuttuneita siitä, että puheenjohtajakokous tulee vielä tarkastelemaan asiaa. Ja sitten asiaa voidaan viedä eteenpäin. Tämä tullaan tarkastelemaan myöskin sekä sisällön että hengen valossa. Siksi me pyydämme, että Valiokunta tarkastelee työjärjestyksen sääntöjä tarkemmin, sääntöjä, jotka liittyvät suhteisiin Euroopan unionin ja Kyproksen välillä. No niin, nyt äänestämme kohdasta yksi. Ja Jortason kappaleista neljästä yhdeksän alkuperäistekstistä puolesta vastaan. Tyhjää Täytyy tarkistaa koneellisesti. Tämä ei tullut selväksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme koko esityksestä puolesta vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Östystä mukaan me äänestämme seuraavaksi herra Zajerin mietinnöstä. Ensin tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta, ei kun se onkin rauennut, pyydän anteeksi. Se on rauennut, joten siirrymme tarkistukseen kolme. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme sitten päätösasema teksteistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen voisin todeta, että sosialistiryhmä äänesti ehkä liian hitaasti ja nosti kättään kovin jälkijunassa, joten uudestaan puolesta vastaan. Englanninkielinen versio nyt sitten puolesta vastaan uudestaan. Ja sitten koko teksti on näin, olen hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία. Esitystä mukaan nyt äänestämme seuraavaksi herra Van mietinnöstä, joka liittyy säännösvallan siirtovaltuuksista. Aina vuoteen, eh, siis tarkistus viisi ensin puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kahdessa osassa alkuperäinen teksti kohta kahdeksan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 1 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus on 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äh, koko päätösohjelma puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης κυρίας Τρούπελ σχετικά με... Ja nyt kerron Trübelin, Trübelin mietintö, joka koskee Euroopan hankkeen seuraavia vaiheita. On yksi tarkistus, numero yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Ja äänestämme nyt kokonaisuudessa päätösohjelmasta Nyt äänestämme sitten Paulsenin mietinnöstä. Koskee eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelmaa 2026 2010 arviointia. Yhdeksän, e, josta näistä kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kolmas osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Εγκρίνεται. Hyväksytty. Kohta 18 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 19. Samoin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa kappale C kahdessa osassa ensimmäinen osa kahdessa osassa johdosakappale C. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys pääsolmasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Ja nyt siirrymme Stefan Le Folin mietintö koskien maatalous- ja ilmantomuuto, ilmastonmuutosta. Kohta seitsemän äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 18 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa nimen huutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Puhumme siis toisesta osasta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 20 kahdessa osassa, kummassakin nimenhuutoäänestys. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 31. Kolmessa osassa. Nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hetkinen. Kyllä, hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 36 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten eh, eh, viite kohta kolme eh, nimenhuutoäänestyksellä, kohta kolme nimenhuutoäänestyksellä, äänestys päättyy. hyväksytty kokonaisuudessaan. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme Herbert Doffanin mietinnöstä, joka koskee maataloutta luonnonhaitta-alueilla. Erityisesti tarkastelua kohta viisi ja kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys. Siis kohta kuusi. Vielä kerran kohta kuusi äänestys alkaa, siis koneäänestyksellä tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut. Ja seuraavaksi Pilar de Castillo-Veran mietintö, joka koskee Euroopan uutta digitaalista asialistaa 2015.eu. E Kohta 14 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme koneäänestyksellä. Siis Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Aivan oikein. Ja loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut Korovalle Castillolle. Ja nyt siirrymme hän herra Liberatskin mietinnöstä, joka koskee vastuvapautta kohta kolme osaa Euroopan unionin meidän päätöslauselma, tarkistus vastuu valiokunnalta, joka on päätös numero yksi. Esittelijällä on puheenvuoro. En ole herra Liberatski, mutta teknisen korjauksen haluaisin tehdä 248 kohdassa. Kohdista yhteen neljään korkodolus, koldolus ää, täydennyksenä. Hyvä. Kiitokset. Ja herra Liberatski, haluatte käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitän kollegoita, jotka osallistuivat keskusteluun kun itse en päässyt strasbourgiin. Olin erittäin iloinen siitä, että neuvosto oli paikalla vastuuvapausmenettelyssä. Kyse ei pelkästään n toimielinten vastuuvapautta, vaan myöskin tämä koskee jäsenvaltioita, joita neuvosto edustaa. Minun mietinnössäni tehdään joukko ehdotuksia, jotka pyrkivät vähentämään virheiden määrää. Siinä tarkastellaan erilaisia ongelmia ja sitten verrataan sitä tietoa, jota komissio on toimittanut ja mitä tietoa tilintarkastustoimijoja on toimittanut. Ja tämä mahdollistaa sen, että me voimme nyt ja tulevaisuudessa tarttua todellisiin ongelma-alueisiin silloin, kun on kyse EUn rahoista Lissabonin sopimus astunut voimaan, että nyt on korkea aika ja ryhtyä uudelleen tarkastelemaan vastuuvapausmenettelyä jo sinänsä. Minun mietintöni peräänkuuluttaa sitä, että käydään korkean tason keskustelu, jossa ovat mukana EUn eri toimielimet ja tietysti myöskin jäsenvaltiot, jotka ovat loppujen lopuksi vastuussa noin 80 prosentin verran määrärahojen täytäntöönpanosta. Vuoden 2008 vastuuvapausmietintö pitää sisällä monia erittäin ajankohtaisia asioita tänäkin päivänä. Meidän täytyy kaikkien varmistaa, että Kreikka pääsee yli ongelmistaan ja menneisyyden taakastaan. Turkkiin Turkia koskevan osan kiinnitty hyvin paljon huomiota. Meidän täytyy varmistaa, että liittymistä edeltävää apua käytetään Turkissa hyväksi tehokkaasti. Kyse nyt ei ole siitä, että muutetaan sitä luonnetta, joka on EUn ja Turkin välillä vallinnut, vaan pikemminkin kaikki parannusehdotukset, joita olen tehnyt, ovat erittäin tärkeitä, kun otetaan huomioon nykyiset taloudellisetkin vaikeudet. Joka ikinen euro täytyy käyttää järkevästi hyväksi niin, että se hyödyttää ihmisiä eri maissa. Olipa sitten kyse rakennerahastoista tai kohesiorahastoista, tämä pätee tälläkin puolella. Ilolla tein yhteistyötä komission ja tilintarkastustoimioistuimen kanssa vielä tulevina viikkoina niin, että näistä mietintöni suosituksista päästään todellisiin toimiin ja mielin voin sitten raportoida teille myöhemmin, miten täytäntöönpano on sujunut tulevina kuukausina. Kiitoksia paljon. Προχωράμε τώρα στην ψήφο. Aloitamme komission päätöksellä kokonaisuudessaan tämän nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Nyt siirrymme päätöksen numero kaksi. Kappaleet toimeenpaneva virastoa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös numero kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätös viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt siirrymme käsitellään päätöslauselmaa ehdotusta. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Anteeksi, numero 18 äänestään sitä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 18. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan Siis tarkoitus 12. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. Alkuperäinen teksti alun perin sanottuna. Nyt voin myös keskeyttää. 54, Niin, kohta 54. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa vielä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä, Kolmasosa. Kukaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkoitus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tartus kaksi puolesta. Nimenhuutoäänestyksellä anteeksi. Äänestys alkaa. Tartuksesta kaksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tartus kolme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 22. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tartus 5. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 116 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi. puolesta vastaan tyhjää Koneäänestyksellä tarkistetaan. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 7. Nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 13. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9 ja 14 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puu puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 10 ja 15 äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Loppuäänestys. Puolesta vastaan äänestämme koneella. Ponnistus, äänestys alkaa. Nimenhuutoäänestys, siis äänestys päättyy. me hyväksyneet. Onnittelut. Nyt on vuorossa äänestys Ajalla Senderin mietinnöstä, joka koskee vuotta 2008 kehitysrahastoja 7.8.90. Päätös, päätösesitys puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten tarkistukset. Yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tuossa kaksi, puolesta, loppuäänestys kaatui vastaan tyhjää Hyväksytty. Onnittelut rouva Ajalalle. Ja nyt äänestämme herra Stasin mietinnössä, joka koskee vastuuvapautta EUn yleinen budjetti Euroopan parlamentti. Tarkistukset 1 ja 36 puolesta vastaan Olen erehtynyt anteeksi. Aloitamme nimenhuutoäänestyksellä. esityksestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt sitten kaksi tarkistusta. 4 ja 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. En puheenvuoro. Suljen tarkistus. arvoisa uh, uh, Puhemies, hyvät kollegat, halusimme tehdä suullisen tarkistuksen ensimmäiseen osaan tätä tarkistusta. Ja se kuuluisi seuraavalla tavalla. Katsoo, että tehokas ja toimiva yrityshallintajärjestelmä, mikä luotan luota, meidän täytyy kiittää huomiota johtoon. Ja täytyy varmistaa, että yleisjohtajat, pääjohtajat, yksikön johtajat valitaan pelkästään merittien valossa. Halusimme lisätä vielä tähän, että meritten lisäksi pitäisi ottaa huomioon tasa-arvoiset mahdollisuudet ja maantieteellinen tasapaino. Tämä on suurin tarkistuksemme, eli meritten lisäksi sukupuolten tasa-arvo ja myöskin maantieteellinen tasapaino pitää ottaa huomioon. Προχωράμε με ονομαστική κλίση επομένως στο πρώτο μέρος. Niin, äänestämme ensimmäisestä osasta tätä tarkistusta numero kuusi ja myöskin suullista anteeksi, anteeksi, anteeksi. Näyttää siltä, että suullista vastaan ollaan. Saamme kommentin. Ei ole riittävästi. pragma. We are voting on the on the first part, or amendments... Niin, ensimmäinen osa tarkistuksessa kuusi nimenhuuto äänestyksellä mukaan luettuna suullinen äh, tarkistus äänestys alkaa äh, koneäänestyksenä siis. Hyväksytty. Seuraava kohta. Suullisella äänestyksellä äänestys alkaa. Siis puolesta. Selvitykseksi, onko tässä nyt tämä... Siis äänestettiinkö ilman tätä suullista tarkistusta vai ei? Panta imun safis, imun safis me Minä luulen, että kyllä, että oli selvää, että äänestimme ensimmäisestä osasta niin, että siinä oli mukana suullinen tarkistus. Ja se hyväksyttiin näin, suullisen tarkistuksen mukana. Dear colleagues, dear colleagues. Hyvät kollegat, on niin, että kehotuksella nousta seisomaan on ajallisesti rajallinen. Silloin kun pyytä esitettiin, ei ollut 40 jäsentä, kun olisivat, no, se, se, että osa nousi ylös ja istuutui uudestaan, olen pahoillani, mutta jossakin vaiheessa oli pakko tehdä päätös. Minä kuitenkin, jos nyt oli epäselvyyttä ja jos sopii, asettaisin uudestaan tämän ensimmäisen osan äänestettäväksi koneäänestyksellä mukaan luettuna suullinen tarkistus. Siis ensimmäinen osa mukaan luettuna suullinen tarkistus äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. The vote is... Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt seuraavaksi toinen osa nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 70. Puhemies keskeyttää jälleen. Jefta. Pieni per puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistukset 9 ja 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Puolesta. anteeksi, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistukset 10 ja 42 raukeaa. 31 äänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 40. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. Äänestys 14 puolesta vastaan tyhjää tarkistus 1339 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 jälkeen verran. Siis seitsemän, 16 koneäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 nimenhuutoäänestyksellä äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 25. äänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tartus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kohta 86 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. tarkistus 34 ja 41 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 26. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan Uudestaan kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 nimenhuutoäänestyksellä. Puolesta, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Onnittelut. Seuraava on herra Czarneckin mietintö, joka koskee vastuuvapautta hänestä sisään vastaus 2008, joka koskee Euroopan unionin yleistä budjettia neuvoston osalta. Nimenhuuto äänestys, yleinen äänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Äänestämme tarkistusta yksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Otetaan loppuäänestys puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten Sarnetski alueiden komitean budjetti vastuvapaus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan hylätty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten herra Mathieu'n mietintö, joka koskee vasovuotta 2008 virastojen toiminta, varojen hallinta ja valvonta. Nimenhuutoäänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty onnittelut. Rova Mathieu, poliisikollegio nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestys päätelmäesityksestä. Äänestys alkaa. hyväksytty. Onnittelut. Ja nyt meillä on vuorossa herra Frankan, mietintö, joka koskee Latinalaista Amerikkaa koskevaa EU-strategiaa. Tarkistus seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puhemies, minusta näyttää siltä, että olemme äänestäneet sosiaalikomitean vastuuvapaudesta. Minusta näyttää siltä, että me sanomme suoraan alueiden komiteaan. Επαναλαμβάνω, τροπολογία 20. 20. Ποιοι είναι υπέρ. Tarkistus 20. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. to raise their hands. Voisiko sosialistiryhmää nostaa kättään selvemmin? Sitten seuraava tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta kahdeksan alkuperäinen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kymmenen puolesta Niin tarkoitin, että tarkistus 11, joka liittyy kohtaan 10 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten äh, tämä teksti raukeaa. 24 tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus 13 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 14 puolesta vi- vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 24 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Alkuperäinen teksti, kohta 34. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Kohta 34. Alkuperäinen teksti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Englannin kielellä. Seuraavaksi Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohtaa 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä tarkistus on hylätty. Tarkistus 31. Nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten alkuperäinen teksti, kohta 55, raukeaa. Kohta 56, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 58 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys. Päätösasema teksti kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki lämpimät onnitteluni menevät esittelijän suuntaan. Dear colleagues, you realize we're doing the votes of a whole week. Me hoidamme nyt koko Strasburgin viikon äänestykset yhtenä aina iltapäivänä Brysselissä, joten haluan kiittää teitä kaikkia osoittamastanne kärsivällisyydestä. Esitystä mukaan siirrymme eteenpäin päin. Äänestämme kolme päätösosaman tekstistä, jotka liittyvät EUn ja Kanadan huippukokoukseen, joka järjestettiin 5. toukokuuta 2010. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Uskakseni se hylättiin, mutta voimme tarkistaa koneellisesti. Tarkistus seitsemän koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Sitten alkuperäinen teksti, kohta kaksi, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kahdeksan, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Απορρίπτεται. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kymmenen nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 11 on rauennut. Näin äänestämme kohdasta kuusi viidessä eri osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Osa kolme puolesta. Vastaan tyhjää, Hyväksytty. Osa neljä puolesta. Osa neljä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Osa viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi kahdessa osassa, osa yksi puolesta. Osa yksi, tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Meidän täytyy tarkistaa tämä vielä. Tarkistus kaksi, sähköinen äänestys. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä, hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja niin sitten loppuäänestys päätöslauselmasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaikki muut ehdotukset raukeavat. Sitten me tulemme Swiftin kahteen päätöslauselma ehdotukseen. Meillä on numero viisi puolesta, tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Herra Albrecht, teillä oli puheenvuoro. Onko tämä tarkistuksesta kahdeksan? Uh, niin, tiedottaisin teitä vain siitä, että tarkistus, joka esitettiin kohtaan kahdeksan kuelta ja vihreiltä. Siinä on sama sanamuoto kuin päätöslauselma tekstissä vuodelta 2009. Eli muistuttaisin vain siitä, että ihan samasta on kysymys ja siksi katsoisin, ettei tätä kantaa tarvitse mennä muuttamaan ennen SWIFT-neuvotteluja. Kiitos. Kiitoksia, herra Albrecht. Nyt me äänestämme tarkistuksesta kahdeksan. Esittele, olkaa hyvä. Niin, emme ole muuttaneet kantaamme asiaan tällä tavalla esitetty läpi tekstin ja katsoisimme, että esitetty tarkistus on näin turha. Tropologia 8, no. Tarkistus kahdeksan. Tä, anteeksi nyt, ei saa. Look, uh... Niin, katsokaa, katsotaan. Minä olen nyt vain tässä hyvän tahtoinen kymmenen sekuntia aikaa. Dear colleagues, I just... Niin hyvät kollegat, mielestäni tämä on tärkeä asia. En tiedä, Täällä vähän nyt on häiriköintiä täällä laitamilla. Kyllä tekin varmasti haluatte saada tietoa tästä asiasta. Ja tässähän on kyse eh, tietojen eh, lähettämisestä Yhdysvaltoihin tai ei. Siitähän tässä on kyse tarkistuksessa kahdeksan. Ja on käyty keskustelua siitä, eh, ollaanko tätä vastaan vai miten tulisi reagoida. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Numero neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt päätöslauselmaesityksen loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Meillä on kaksi äänestystä jäljellä. Ja seuraavana meillä on päätöslauselmaesitykset, jotka koskevat PNR, matkustajarekisteritietoja lentomatkustajista. Numero 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Numero 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Numero 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Numero 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten lopuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sikariteria. Τέλος. Onnitteluni. Sitten meillä on viimeinen kohta, jossa äänestetään neljästä ehdotuksesta. Ne ovat päätöslauselma esitykset aiheesta syöniidiä käyttävän kaivostekniikan kieltäminen. Numero kolme. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus yksi. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty numero viisi, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten nimenhuuto äänestys. Loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Ja torstaina annetaan äänestysselitykset. Kiitoksia.